Hyvää huomenta kaikille. Tervetuloa Euroopan parlamenttiin, demokratian taloon. Ainoaan Eurooppaan toimielimeen, jonka kansalaiset ovat valinneet. Tervetulleita. Jokainen jäsen edustaa kansalaisia, jotka ovat heidät valinneet. Tervetuloa kaikille jäsenille, jotka äh, ovat nyt jäsenen toimessa. Hyvää päivää kaikille. 20. syyskuuta 1976 annetun säädöksen mukaan Euroopan parlamentin valinnasta suorilla vaalilla ja Euroopan parlamentin työjärjestyksen 154 2 artiklan mukaan julistan Euroopan parlamentin ensimmäisen täysistunnon Eurooppa-vaalien jälkeen avatuksi. Me kuuntelemme nyt Eurooppa-hymniä, jonka soittaa kvartetti Avena ja laulaja Anais Ivos. Kiitän ö, laulajaa ja muusikoita ja pyydän teitä nousemaan. alzarsi in piedi è una questione di rispetto non è. seisomaan nouseminen on kunnioituksen osoitus. Se ei tarkoita, että on samaa mieltä Eurooppa-hymnin kanssa. Myös kun kuuntelee toisen maan kansallislaulua, on kunnioittavaa nousta seisomaan. Muistutan siitä, että työjärjestyksen 14 artiklan kohta kahden mukaan eh, jäsenen toimiessa väliaikaisena puheenjohtajana voidaan käsitellä vain asioita, jotka koskevat eh, puhemiehen valintaa tai valtakirjojen tarkistusta. Minä johdan nyt tämän istunnon puhetta, koska työjärjestyksen mukaan lähtevä puhemies on väliaikainen puheenjohtaja. Kaikki viralliset asiakirjat, jotka ovat perustana jäsenten valinnalle, lähetetään valtakirjojen tarkistamisesta vastaavalle valiokunnalle, joka perustetaan työjärjestyksen 206 artiklan mukaisesti. Artiklan 3 kappale 2 mukaisesti. Niin kauan kuin jäsenen valtakirja ei ole tarkastettu tai sitä koskevaa muistutusta ratkaistu, jäsen osallistuu parlamentin ja sen elinten istuntoihin ja hänellä on kaikki jäsenelle kuuluvat oikeudet edellyttäen, että hän on allekirjoittanut kirjallisen ilmoituksen siitä, että hänellä ei ole yhteensopimattomia tehtäviä. Jäsenet, joilla on Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa yhteensopimaton tehtävä 20. syyskuuta 1973 annetun säädöksen 7 artiklan mukaan eivät voi astua virkaansa. Voidakseen nauttia kaikista oikeuksistaan, pyydämme, että ne 29 jäsentä, jotka eivät vielä ole allekirjoittaneet ilmoitusta yhteensopimattomista tehtävistä, tekisivät sen saman tien täysistuntosalin ulkopuolella olevilla pisteillä. Muuten he eivät saa äänestää huomenna. Huomenna aamulla valitsemme Euroopan parlamentin puhemiehen työjärjestyksemme mukaisesti. Viisitoista artiklan kappale yhden mukaisesti ehdokkuudet puhemieheksi pitää esittää ehdokkaan hyväksynnällä yhden poliittisen ryhmän tai vähintään 38 jäsenen toimesta. Määräaika ehdokkuuksien esittämiselle on tänään kello 22. Nyt valitsemme arvalla kahdeksan ääntenlaskijaa. Pide la palabra solamente para hablar de, de la votación, porque no puedo Haluatteko puhua ainoastaan nyt tästä äänestyksestä, koska mitään muuta puheenvuoroa en voi hyväksyä, eli ainoastaan siis puhemiehen vaalista. Parlamentin säännön viisi mukaan ja liittyen valintoihin haluaisin onnitella kaikkia parlamentin jäseniä, jotka on valittu, jotka ovat täällä tänään. Valitettavasti joillain edustajilla ei ole mahdollisuutta tulla tänne. Kolme katalaanien edustajia – on suljettu parlamentin ulkopuolelle. Meidän on puolustettava demokratiaa, ihmisoikeuksia. Tämän parlamentin on huolehdittava siitä, että katalanit saavat edustuksensa. Muuten uskottavuus on pelissä tänä päivänä, joten puheenjohtaja pyydän, että puhutte tämän toimielimen valittujen jäsenten aseman puolesta. Me arvostamme ihmisoikeuksia kautta Euroopan. Kiitos. Nyt valitsemme arvalla kahdeksan ääntenlaskijaa. Jan Ol- Edustaja Jan Olbricht, hyväksyttekö toimimisen ääntenlaskijana? Peter Edustaja Peter Jaar, hyväksyttekö toimimisen ääntenlaskijana? Honorevole. Edustaja Henrik Overgaard Nielsen, hyväksyttekö toimimisen ääntenlaskijana? Edustaja Jirsi Buzek, hyväksyttekö toimimisen ääntenlaskijana? Avremo un ex presidente scrutatore. Meillä on siis entinen puhemies ääntenlaskijana. Hän on todellinen asiantuntija. Edustaja Bernard Guetta, hyväksyttekö toimimisen ääntenlaskijana? Oletteko paikalla? Onko hän paikalla? Kyllä. Edustaja Alexandra Leslie Phillips, hyväksyttekö toimimisen ääntenlaskijana? Edustaja, teidän täytyy toimia ääntenlaskijana eikä kannattaa jalkapallojoukkuetta. Edustaja Bartaler, hyväksyttekö ääntenlaskijana toimimisen? Sia. E eh. presente l'onorevole? Onko edustaja paikalla? Ei. Ah, okei, okay, okei, okay, okei. Okay. Honorevole. Edustaja Catherine Chabot, hyväksyttekö toimimisen ääntenlaskijana? Oh, allora sono stati. Nyt on nimetty seuraavat jäsenet ääntenlaskijaksi edustaja Olbricht, Urna A-B, edustaja Jaar, Urna C-D, edustaja Overgaard, Urna E-G, edustaja Buzek, Urna H-K, edustaja Guetta, Urna L-M. Edustaja Thaler, Urna N-R. Edustaja Jabot, Urna S-T ja edustaja Philips Uurna U-Z. Pyydän, että äänten laskijat tulevat tänne puhemiehen korokkeelle ja puhemiehen valinta tapahtuu huomenna kello yhdeksän. Istunto keskeytetään.